puoluetta me edustamme, tai riippumatta siitä, kuulummeko neuvoston komission vai parlamenttiin, yhdessä me voimme hoitaa nämä tehtävät. Kiitos. Grazie, ministeri. Kiitos ministerille. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. L'ordine del giorno reca o... Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat homofobian torjunnasta Euroopassa. Annan välittömästi puheenvuoron ministeri Vammenille. Olkaa hyvä. Madam President, honorable member. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission jäsen, niin kuin rasismi ja seksismi, myös homofobia on tahra Euroopan arvojen kartalla. Äh, näin pyritään äh, suvaitsevaisuutta ja äh, yhtenäisyyttä rikkomaan ja neuvostoon parlamentin rinnalla taistelussa homofobiaa vastaan. Meidän on oltava hyvin tarkkaavaisia kaikenlaisen syrjinnän torjumisessa. Näin me puolustamme ja toteutamme niitä arvoja, jotka myös YK peruskirjassa ja ihmisoikeusperuskirjassa lyödään lukkoon, kuten kansalaisoikeudet ja niin edelleen. Samoin Euroopan unionin lainsäädännön osana on perusoikeuskirja. Kyse ei ole yksinomaan seksuaalisesta suuntautumisesta ja identiteetistä. Kyse on vapaudesta, myös äh, mielipiteen vapaudesta äh, ja kokoontumisvapaudesta, mielenilmaisun vapaudesta. Ja neuvosto on jo ryhtynyt toimiin suojellakseen Euroopan kansalaisia syrjinnältä neuvoston direktiivi, joka luo puitteet yhtäläiselle kohtelulle, on kieltänyt uskontoon tai vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen pohjautuvan syrjinnän niin kuin muunkin syrjinnän. Eli työntekijöiden kohdalla ketään ei saa syrjiä vain siksi, että he sattuvat olemaan joko homoseksuaaleja tai vaikkapa heteroseksuaaleja. Mutta tätä syrjintää ei torjuta yksinomaan työpaikoilla. Euroopan kansalaiset odottavat yhtäläistä kohtelua myös kouluissa tai lääkärin vastaanotolla tai asuntoa vuokratessaan. Kenenkään ei tule kärsiä syrjinnästä seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Ketään ei saa kiusata ketään äh, ei saa vainota. Tällä hetkellä äh, neuvosto tarkastelee uutta direktiiviehdotusta, joka laajentaisi tätä syrjimättömyyttä myös äh, työelämän ulkopuolelle, myös koulutukseen, terveydenhuoltoon, palvelujen saamiseen, asunnon saamiseen ja niin edelleen. Mutta niin kuin hyvin tiedätte, neuvottelut tästä ehdotuksesta eivät suinkaan ole ollut olleet helppoja. Neuvosto on jo vuodesta 2008 tarkastellut tätä tekstiä. Tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntä ennen kuin teksti voidaan hyväksyä, mutta työ jatkuu. Ja puheenjohtajavaltio Tanska esittelee EPSCO-neuvostolle edistyskertomuksen kesäkuussa. Lainsäädäntö on luonnollisesti ihmisoikeuksien ja yhtäläisen kohtelun kulmakivi, mutta lainsäädäntö sinänsä ei riitä. Käytössämme oleva toinen väline on mielipideilmaston muuttaminen, tietoisuuden lisääminen, mutta tämä on hyvin hidas prosessi. Voin kuitenkin todeta, että viisi vuotta sitten vuoden 2000 seitsemän yhtäläisten mahdollisuuksien teemavuosi osoitti, että haluamme kertoa kansalaisillemme, että kaikilla on oikeus yhtäläiseen kohteluun riippumatta riippumatta heidän alkuperästään tai seksuaalista suuntautumisestaan tai mistään muustakaan. Mutta hyvät kollegat, meidän on jatkettava tätä työtä. Perusoikeusvirastokin lisää tietoisuutta syrjinnästä, joka perustuu juuri seksuaaliseen suuntautumiseen. Ja me pyrimme todella myös ulkoisin toimin suojelemaan arvojamme muuallakin maailmassa. Euroopan unioni on hyvin tarkkaavainen tämän prosessin suhteen, kun vilkaisee vain sanomalehtiä, voi todeta, että homofobiaa esiintyy niin Euroopan unionissa kuin muuallakin, mutta Euroopan unionin rooli on äärimmäisen tärkeä seksuaalivähemmistöjen suojelemisessa, vähemmistöjen, joita poliitikot ja laki eivät kylliksi ole onnistuneet suojelemaan. Euroopan unioni on vahvistanut seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja tätä prosessia meidän on ajettava yhdessä. Tämä on meidän kaikkien yhteinen vastuu tämän Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden. Se on kaikkien kansalaistemme yhteisellä vastuulla kaikkialla Euroopan unionissa. Kiitos rouva puhemies. Grazie ministro. Kiitos, hyvä ministeri. Sitten komission jäsen Reding, olkaa hyvä. Last week on the 17th of March puhemies. Viime viikolla 17 viidettä vietimme kansainvälistä homofobian vastaista päivää ja minä pidin komission puolesta puheenvuoron asiasta. Haluaisinkin nyt toistaa täällä eurooppalaisten kansalaisten valitsemien edustajien edessä, että homofobia ja transfobia rikkovat hyväksymättömällä tavalla Euroopan unionin perusarvoja. Tämän takia komissio on täysimääräisesti sitoutunut tämän ilmiön torjumiseen kaikilla mahdollisilla käytössään olevilla välineillä. Olen vastuussa syrjinnän vastaisesta toiminnasta ja tasa-arvosta. Ja minä haluan, että nämä oikeudet koskettavat kaikkia kaikkialla yhtä lailla. Homo, lesbo, biseksuaali ja transsukupuoliset henkilöt joutuvat vihapuheiden, viharikosten, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden kohteeksi. Me kaikki tiedämme tämän. Me tiedämme myös, että että meidän perustekstimme, kuten perusoikeuskirja, estävät seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän ja perusoikeuskirjan soveltamisesta laadittu kertomus hiljattain toi esille nämä asiat ja kaikkien jäsenvaltioiden sekä komission on lainsäädäntöä täytäntöönpannessa on noudatettava näitä tiettyjä periaatteita. Tämä on myös hyvin tärkeä osa meidän direktiivejämme, esimerkiksi työllisyysdirektiiviämme. EU, Euroopan komissio on antanut lainsäädäntöehdotuksen, jotta näitä kieltoja voitaisiin laajentaa muu myös koulutuksen sekä sosiaalisen suojelun alalle. Ja olen samaa mieltä puheenjohtajavaltion edustajan kanssa siitä, että valitettavasti tämä teksti on ajautunut umpikujaan neuvostossa ja todella odotan, että puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa, jotta me saisimme edistettyä tätä tekstiä, joka valitettavasti täytyy neuvostossa yksimielisesti hyväksyä. Juuri sen takia se onkin siellä jumiutunut, vaikkakin suuri enemmistö jäsenvaltioista tukisikin tekstiä. Meillä on lainsäädännön lisäksi muitakin asioita. Esimerkiksi tuomioistuin on useaan otteeseen oikeuskäytännössään vahvistanut, että sukupuolten tasa-arvo on otettava huomioon, mutta myöskin kaikilla muilla aloilla nämä oikeudet ja tasa-arvo on huomioitava. Meillä on siis oikeusperusta, joka on hyvin selvä sanainen sen suhtaan, millaisia oikeudellisia perusteita EUlla on käytössään. Tämän lisäksi täytyy tietysti olla tarkkana. Euroopan komissio jatkuvasti seuraa tarkasti sitä, mitä mahdollisesti parlamentin jäsenet tuovat meidän tietoomme kysymyksissään sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen perustuvasta syrjinnästä. LGBT-ihmisten syrjintä on todella suuri huolenaihe, erityisesti kun ajatellaan, mitä tapahtui Belgiassa hiljattain, tämä murhatapaus viharikoksista ja syrjinnästä LGBT-henkilöitä vastaan kaikissa jäsenvaltioissa ja Kroatiassa on tutkittava. Meillä on todisteita jo ennen kuin tuo itse rikos ehkä on tapahtunut. Meidän täytyy myös kartoittaa tilannetta ennen kuin rikoksia tapahtuu, jotta me ymmärrämme tilanteen tällä alalla. Komissio jatkaa myöskin tiedotuskampanjoitaan kaikkialla Euroopassa, jotta voisi torjua syrjintää ja edistää monimuotoisuutta. Erityisesti kansalaisjärjestöt ja kansalliset viranomaiset voivat torjua syrjintää, joka perustuu sukupuoliseen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin. Meidän täytyy ulottaa toimemme myös Euroopan unionin ulkopuolelle ja Euroopan ulkosuhdehallinto on todella tietoinen siitä, millaisia ongelmia LGBT-henkilöillä on kolmansissa maissa, kuten Venäjällä, Moldovassa, vain mainitakseni muutaman. Siellä esiintyy syrjintää ja väkivaltaa, mutta lisäksi eh, tämä jopa on voitu tehdä rikolliseksi toiminnaksi ja EU tuomitsee tällaiset rajoittavat toimet ja kehottaa noiden maiden viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä, mitä tulee erityisesti ihmisten kunniaan. Cathy Ashton, korkea edustaja, on tuominnut jul- viimeaikaisessa julkilausumassaan 17. toukokuuta homofobian ja on pyytänyt Venäjän hallitusta noudattamaan näitä oikeuksia. Ja joka kerta, kun Ashton käy EUn ulkopuolisessa maassa vierailulla, hän muistuttaa näistä periaatteista hyvin voimakas sanaisesti. Hyvät naiset ja herrat, oikeusasioista vastaavana komission jäsenenä aion tehdä kaikkeni jatkossakin Euroopassa, jotta voisin edistää oikeuksia ja arvoja, joihin Euroopan unioni perustuu ei pelkästään kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä, vaan ihan jokaisena vuoden päivänä, koska homofobialla ei ole sijaa Euroopassa. Grazie, komissaria Red. Kiitos komission jäsen Reding. Ja sitten poliittisten ryhmien puheen vuorot. Ensinnäkin EPPstä Busutil kaksi minuuttia. Kiitos rouva puhemies, komission varapuheenjohtaja. EPP tuomitsee homofobian ja sitä vastaan täytyy taistella. Me olemme tehneet tämän selväksi ja nyt käytämme tämän mahdollisuuden hyväksi toistaaksemme tämän taas tällä viikolla. Euroopassa ei ole tilaa minkäänlaiselle syrjinnälle. Tämä koskee myös homofobiaa. Tänään aikaisemmin kaikki poliittiset ryhmät istuivat yhden pöydän ääreen saadakseen aikaiseksi yhteisen päätöslauselman, jonka avulla voidaan vastustaa homofobiaa yhdellä äänellä. EPP haluaa, että keskustelussa keskitytään homofobiaan. Muuten on täysin mahdotonta löytää yhteinen ratkaisu. EPP haluaisi ottaa kaksi asiaa esille. Ensinnäkin meidän täytyy pitää mielessä meidän toimivaltuudemme, eli mitä me voimme tehdä ja mitä me emme voi tehdä. Ja meidän täytyy kunnioittaa läheisyysperiaatetta, toissijaisuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että asiat, jotka kuuluvat kansalliselle tasolle, niin niitä tulisi käsitellä myös kansallisella tasolla. Ja toiseksi meidän ei tulisi tuomita yksittäisiä maita ennen kaikkea sellaisissa tapauksissa, jossa ei äh, hallitus ole vastuussa tietyistä aloitteista tai tapahtumista. Homofobia, rouva puhemies, on asia, jota ei voida hyväksyä ja meidän täytyy taata, että se poistetaan Euroopasta ja muualta. Tämä täytyy tehdä tehokkaasti ja meidän täytyy toimia uskottavasti ja meidän ei tulisi suhtautua tähän tunteella. Meidän täytyy kunnioittaa toimivaltuuksiemme rajoja ja ennen kaikkea meidän täytyy puhua yhdellä äänellä. Kiitos. Kiitos sitten SDn puolesta Cashman. Kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Kiitän herra Busutilin puheenvuorosta. Toivon, että kaikki voimme yhdessä tässä talossa yhtenä rintamana torjua homofobiaa. Nimittäin se tuhoaa niiden elämän, jotka äh, kokevat äh, homofobiaa, mutta myös niiden elämän, jotka kohdistavat vihaa muihin ryhmiin. Niin kuin täällä todettiin, brysseliläisen nuoren miehen kuolema siksi, että hän vain oli homoseksuaali, tai Moldovan, Ukrainan, Venäjän homoviharikakset ovat todella askel taaksepäin, eivätkä askel kohti tulevaisuutta, jossa kunnioitetaan kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa. On tässä, tässä käytetään hyvin kapeaa stereotypia. Ja rouva puhemies, kun ajatellaan, että vaikkapa vanhemmat, ylpeät vanhemmat saavat kaksoset, jotka näyttävät samalta, käyttäytyvät samoin, mutta toinen heistä toteaa olevansa homoseksuaali ja toinen heteroseksuaali. Ja tästä yksinkertaisesta syystä lapsi, jota on rakastettu ja suojeltu myös valtion taholta, Äh, häntä ei enää suojellakaan, jopa koulutus. Todet, heille on sanottava, että voi saa olla juuri sellainen kuin haluaa ja että muut äh, aiemmin ovat olleet aivan samanlaisia ja että Euroopan parlamentissa ja muissa parlamenteissa on äh, homoseksuaaleja ja presidentteinä ja pääministerinä on homoseksuaaleja, mutta ei. Ihmisiä tukahdutetaan, heiltä viedään mahdollisuus olla niitä arvokkaita, ainutlaatuisia yksilöitä, joiksi he syntyivät ja jotka ansaitsevat rakkautta. Kyllä, herra Bussutil, olen täysin samaa mieltä kanssanne. Meidän on luonnollisesti kunnioitettava toimivaltamme rajoja. Enkä minä halua tässä nyt lähteä muuttamaan sitä, mistä on sovittu, mutta voimme toki kuitenkin pyrkiä parempaan myös muissa jäsenvaltioissa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja jos näitä maita ei kutsuta niiden oikealla nimellä, jos niitä ei, niitä ei nimetä, niin sitten rohkaistaan myös muita hyväksymään lakeja, jotka ovat homofobisia ja jotka kohtelevat ihmisiä eri tavoin syrjivät joitain. Ja rouva puhemies, lopuksi toteaisin, että tässä talossa on ainakin yksi henkilö, johon on kohdistunut homofobiaa. Minä olen avoimesti homoseksuaali ja minäkin, minunkin on kohdistunut homofobiaa, mutta hyvin harvoin. Miksi? Koska minä olin etuoikeutettu, minä sain sellaisen perheen ja sellaisen yhteiskunnan ja sellaisen koulutuksen, joka, jotka tukivat minua ja minusta tuli se, mikä minä olen ja minä olen siitä ylpeä. Mutta tätä mahdollisuutta ei anneta kaikille, vaikka kaikki Euroopan unionissa ja kaikkialla maailmassa tämän ansaitsevat. Kiitos. Grazie per il... Kiitos. Sitten Alden puolesta Intveld kaksi minuuttia. Um, Kiitos puhemies. Mietin tässä, että edellisessä keskustelussa oli kyse euroalueesta ja lunastusrahastosta ja vakausmekanismista ja mietin, että pitäisikö tällainen teksti antaa LGBT-ihmisille. Heitä on 20 prosenttia. Hehän voivat auttaa tai osallistua tähän lunastusrahastoon, auttaa euroalueen maita ja muuta, mutta silti heillä ei ole samat oikeudet ja sama suojelu ja palvelut kuin muilla. Ehkä meidän pitäisi, pitääkö meidän pyytää heitä maksamaan sitten saman verran veroja? Ratkaisu kuitenkin on se, että me toimimme Euroopan unionina kaikissa jäsenvaltioissa – ja annamme kaikille näille henkilöille samat oikeudet. Olen hyvin iloinen ja ylpeä siitä, että saan olla tämän parlamentin jäsen, koska me olemme todella ensimmäisiä LGBT-henkilöiden oikeuksien puolesta puhujia ja torjumme homofabiaa. Ja herra Pusutilelle sanon, että minä todella otan ilolla vastaan yhteistyötarjoukset EPPltä. Meidän täytyy välittää tämä viesti omille hallituksillemme, mutta myöskin muille mainituille, kuten Ukraina ja Venäjä. Siellä oli todella paljon hallituksia ja maita, joissa LGBT-henkilöitä sorretaan. Vihapuhe jos se tulee uskonnollisilta, poliittisilta tai muilta johtajilta, se ei ole mitään viatonta puhetta. Se luo vihan ja suvaitsemattomuuden väkivallan ilmapiirin. Lopuksi haluaisin myöskin todeta herra Busutilille, ei tämä syrjintä ole välttämättä parempi asia kuin homofobia. Meidän täytyy välittää viesti, mutta jos me lähetämme viestin, että jotkut ihmiset ovat meitä huonompiarvoisia, niin silloin me jollain tavalla edistämmekin tämä homofobia. Meidän täytyy kiinnittää tähän juuri huomiota. Per il group. Kiitos. Sitten vihreiden puolesta Lunacek puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Noin viikko sitten oli kansainvälinen homofobian vastainen päivä ja monet meistä kerroimme nuorille, että tilanne tulee parantumaan. Itse olen lesbo Joissakin osissa Eurooppaa tilanne ei aina ole ollut helppoa. Tiedän, millaista on pelata ja äh, pelätä ja millaista on pelätä kulkea käsi kädessä rakkaansa kanssa tai suudella häntä juna-asemalla. Ja fobia on pelkoa. Se on epärationaalista äh, pelkoa. Ja tämä pohjautuu ennakkoluuloihin. Tämä koskee myös äh, rasismia, muukalaisvihaa ja niin edelleen. Ja meidän tulisi kaikkien tuomita tämä ja meidän pitäisi äh, taata se, että kenenkään ei tarvitse pelätä. Ja tähän kuuluu tietysti myös onnellinen rakkauselämä. Tilanne on parantunut, mutta kuitenkin meidän tulisi olla huolissamme. Kuten sanottua, jotkut maat, Ukraina, Venäjä, Moldova, joskus hallitukset, jotkut, joskus muut haluavat saada aikaiseksi lainsäädäntöjä, jotka estävät keskustelun julkisuudessa homoudesta muun muassa. Tätä kautta eh, nuoret eivät voi olla ylpeitä siitä, mitä he ovat. Ja meidän täytyisi nyt todellakin vastustaa homofobiaa, tuomita se, tehdä strategioita, tiekarttoja, jotka taistelevat homofobiaa vastaan, jotta saamme aikaiseksi tasa-arvoa. Koska eh, homofobia tulisi tuomita ja me emme tue sitä. Per il gruppo ECR, l'onorevole Sitten EKR puolesta Kirkhope. Puoli minuuttia. Uh, niin kuin George Weinberg kerran totesi, homofobian juuret ovat pelossa, pelossa ja pelossa. Kun ihmiset alkavat pelätä vaikkapa taloudellisen turvallisuutensa puolesta, me emme saa antaa tämän pelon kasvaa ja kääntyä Eh, jonkun jotain ryhmää vastaan. Ei saa käydä niin, että suvaitsevat yhteiskuntamme nyt panevat pakin päälle. Euroopan unionin rooli sosiaalipolitiikassa mielestäni on rajallinen, mutta tosiasia on, että tietyt jäsenvaltiot ovat eh, siirtyneet kohti tasa-arvoa ja yhdenmukaista kohtelua nopeammin kuin toiset. Mielestäni on tärkeää, että tänään yhdistämme rintamamme ja joukkoon joukkomme toteamalla, että meidän kansalaisemme kaikki ansaitsevat kunnioitusta riippumatta seksuaalista suuntautumisestaan. Mitään muuta, rouva puhemies, en voi hyväksyä. Eh, Mr. Kirkhope, do you accept... Herra Kirkhope, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Thank you. Uh, Mr. Kirkhope, would you join me in calling... Herra Kirkhope, oletteko samaa mieltä, että homoavioliitot tulisi hyväksyä mahdollisimman nopeasti? My response to that is that the... Vastaukseni tähän on se, että koalitiohallituksemme aikoo itse asiassa käyttää suhteitaan muihin maihin jotta kansainvälisesti hyväksyttäisiin myös meidän tilanteemme ja katsoo tällä hetkellä, miten samaa sukupuolta olevien siviililiitot voitaisiin ottaa käyttöön. De Jong, per un minuto e tre. Sitten Guen puolesta De Jong puolitoista minuuttia. Puhemies, viime lauantaina Amsterdamissa keskustelin unkarilaisten poliitikkojen ja toimittajien kanssa. Siellä todettiin, että huolenaihe on se, että perheyksikkönä hyväksytään ainoastaan tällainen perinteinen heteroperhe ja homoviha kasvaa monissa EU-jäsenvaltioissa ihan julkisesti voidaan hyvin myönteisestikin puhua homoseksuaalisuudesta ja osallistua vaikkapa erilaisiin homoparaateihin. Ja näiden maiden tulisi antaa esimerkkiä myös muille maille poliitikot, jotka puhuvat avoimesti, uskaltavat kertoa omasta seksuaalista suuntautumisestaan, voivat antaa hyvää esimerkkiä. Ja kyllä nyt on monia Euroopan unionin maita, joissa tilanne pikemminkin on kääntynyt huonommaksi heikommaksi ja meidän täytyy todella huolehtia siitä, että tilanne paranee. Meidän on oltava rohkeita myös täällä Euroopan parlamentissa ja sanottava totuus niille hallituksille, jotka homovihaa saarnaavat. Komission jäsen Redin, kyllä meidän täytyy Euroopan unionissa puhua avoimesti myös näistä homovihaisista maista. Ja olen pahoillani ja valittelen sitä, että vastasit vastauksesta tänne kirjalliseen kysymykseen. Voisitteko nyt ehkä antaa myönteisen äh, signaalin äh, näissä kysymyksissä täällä ja tänään? Kiitoksia. Grazie, ora la parola. Kiitos sitten muut puhujat. Aloitamme Striflerista kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Viimeaikainen kehitys joissakin jäsenvaltioissa ilmaisuvapauden ja kokoontumisvapauden rajoittamisen suhteen perustuvat homoseksuaalisuuteen, ja nämä ovat hyvin huolestuttavia asioita. Me, tämä ilmenee monilla eri tavoilla, esimerkiksi julkisessa keskustelussa tai jopa murhina tietynlainen homoseksuaalinen propaganda on huono asia ja meidän täytyy todella käskeä noiden maiden toimivaltaisia viranomaisia toimimaan Latvia, Liettua, Unkari, Ukraina, Venäjä, Moldova. Näissä maissa täytyy taata syrjimättömyys ja se, että noudatetaan kansainvälisiä säädöksiä ja ihmisoikeuksia. Nämä rajoitukset ja kiellot olisi otettava huomioon ja olisi luotava kahdenvälistä vuoropuhelua muun muassa naapuruspolitiikan kautta. On todella pahoiteltavaa, että jopa Euroopan unionissa LGBT-henkilöiden perusoikeuksia ei täysimääräisesti kunnioiteta. Meidän täytyy tiukasti torjua kaikki seksuaalisen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintä ja myös homoseksuaalien täytyy saada myönteistä ja rohkaisevaa tietoa omasta seksuaalisesta identiteetistään. On katastrofi Euroopan unionille, että joissakin paikoissa tämä on jopa kiellettyä. Kiitos. Kiitos ja seuraavaksi Guillaume kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, muutama päivä sitten seitsemättä kertaa peräkkäin vietimme kansainvälistä homofobian vastaista päivää. Mutta voimmeko me todella nyt sanota, sanoa, että asiat kääntyvät paremmaksi? Todellisuus ja ajankohtaiset asiat ovat osoittaneet, että meidän täytyy jatkaa taistelua ja tätä väkivaltaa vastaan, jota kohdistetaan LGBT-henkilöihin. Kansallisten ja alue parlamenttien äh, säädökset joissain maissa estävät äh, toiminnan, joka näiden hallitusten mielestä on homopropagandaa, homoseksuaalin edistämistä. Kaikki tällaiset asiat osoittavat, että meidän täytyy todella kiinnittää tilanneeseen huomiota, jotta äh, nämä henkilöt saisivat kansainvälistä suojelua. Tiedämme ja näemme, että tie kohti tasa-arvoa on pitkä ja tällaisen stigmatisoinnin kohteeksi joutuminen on asia, jota ei voi hyväksyä, varsinkin kun se kohdistuu nuoriin. Meidän on todella toimittava. On noudatettava tiettyjä suuntaviivoja, jotka voidaan jakaa kolmeen. Ensinnäkin koulutus, siitä, että tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta on kohdistettava ja tämä täytyy tehdä mahdollisimman nuorena. Siksi homo, homoparien adoptio-oikeus ja avioliitto-oikeus Ranskassa varsinkin on edistettävä tätä uudistustyötä. Lisäksi homofobinen rikokset on tuomittava samalla tavalla kuin rasistiset rikokset. Kiitos sitten Ladford, minuutti. Kiitos puhemies. Olin iloinen, että täällä sanottiin, että e, Isossa Britanniassa kunnioitetaan eniten LGBT-ihmisiä. E, Mutta tässä on tapahtunut myös kehitystä, mitä muun muassa e, naimisiin menon tulee. Mm, totta kai tämä on kansallinen kysymys, mutta tässä on myös EU-ulottuvuus, kun oma pariskunta muuttaa toiseen maahan ja menettää nämä oikeutensa muun muassa vanhemmuutoon. Monet LGBT-henkilöt joutuvat syrjityksi. Tämä on todellakin vakavaa. Tämä voi johtaa myös väkivaltaisuuksiin ja murhiin. Ja mielestäni on hyvä asia, että EPP Simon Busutilin johdolla äh, on ottanut tähän kantaa. Myös meillä on aikaisin ollut äh, lainsäädäntö, äh, joka ei hyväksy homoavioliittoja, mutta tilanne on nyt aivan toinen. Grazie la parola all'onorevole Paul. Kiitos. Sitten Bossel kaksi minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, ensinnäkin haluaisin sanoa kollega Ladfordille, että meidän ryhmämme päättää vasta tänä iltana, että tuleeko se tukemaan päätöslauselmaa. Ja kun kuuntelen tämän päivästä keskustelua, niin kallistun ei-puolelle seuraavasta syystä. Minä vastustan homofobiaa ja minä taistelen ihmisoikeuksien puolesta. Ei ole mitään LGBT-oikeuksia, mielestäni se on ideologia. On olemassa ihmisoikeuksia ja totta kai mm, meidän täytyy taistella ihmisoikeuksien puolelta ja meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmisiä ei syrjitä. Ja tähän on myös oma kappale. Meidän sopimuksessamme on olemassa myös syrjinnän vastainen lainsäädäntö ja on myös perusoikeuskirja. Ja jos näistä ei pidetä kiinni, Euroopan unionissa, niin totta kai sitten on tarpeellista puuttua juridisesti tilanteeseen ja näin tulisi myös tapahtua, mutta siitä me emme nyt keskustele. Me keskustelemme nyt koko ajan homoavioliitosta voi olla niiden puolella tai niitä vastaan, mutta eihän se nyt liity ihmisoikeuksiin millään muotoa, eikä se liity perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjassa sanotaan, että jokainen valtio voi vapaasti päättää, miten se määrittelee avioliiton ja perheen. Ja tämä lisättiin perusoikeuskirjaan jotta maat kuten Saksa ja Unkari voivat sanoa, että avioliitto on avioliitto naisen ja miehen välillä. Tämä on taattu oikeus perusoikeuskirjassa. Eihän tätä nyt voida sekoittaa homofobiaan. Sitä voidaan kritisoida poliittisesti, mutta ei se ole sama asia kuin mitä Venäjällä tapahtuu. Senkin minä tuomitsen edellisellä täysist- viikolla minä puhuin tästä. Eh, ihmisoikeuksia ei pitäisi ideologisoida, niitä ei tulisi sekoittaa yhteiskunnalliseen propagandaan. Minä eh, eh, vastustan ihmisoikeusloukkauksia, minä vastustan homofobiaa, mutta minä vastustan myös ideologista propagandaa. Grazie, l'onorevole Gons per un... Kiitos. Sitten Gönts, puolitoista minuuttia. A melegjogi biztosításának a területén is nagyon sok tennivalónk van. Kiitoksia. Myös tällä alalla meillä on vielä hyvin paljon tehtävää, sillä meillä ei ole vielä syrjimättömyysdirektiiviä, joka koskisi kaikkia aloja. Ei ole varmistettu, että samaa sukupuolta olevat parit esimerkiksi voivat äh, vapaasti liikkua Euroopan unionissa, sillä he saattavat menettää statuksensa aviopuolisoina, jos muuttavat toiseen jäsenvaltioon. Tästä on puhunut myös ne Euroopan neuvosto. Mutta näiden juridisten ulottuvuuksien lisäksi haluaisin puhua syrjimättömyydestä, toisten kunnioittamisesta. Kaikkialla Euroopassa meillä on kyllä vielä aika paljon tehtävää tällä alalla, poliittiset toimijat, mediat, koululaitos, näillä kaikilla on tärkeä rooli tässä ja Unkari voisi oikeastaan olla ylpeä siitä, että Unkarilla on syrjimättömyyslainsäädäntö, joka voisi olla esimerkillinen, mutta nyt jo toista kertaa poliisi on yrittänyt Budapest Pride paraatin marssin kieltää, sillä on äh, ääriliikkeitä, vastamielenosoittajia ja Budapestin kaupunki tekee kaikkensa sen puolesta, että homojen tai lesbojen mielenosoitukset eivät toteutuisi. Ja tämänhetkinen johto Unkarissa vahvistaa tällaista käyttäytymistä ja tätä me emme haluaisi katsella vierestä Euroopassa. Kyllä komissiolla on tässä myös tehtävää, koska äh, direktiivin täytäntöönpanoa täytyy myös valvoa ja tarvitaan syrjimätöntä Eurooppaa. Neuvoston tulisi siis hyväksyä horisontaalinen syrjimättömyysdirektiivi ja jäsenvaltioiden tulisi tehdä kaikkensa suvaitsevaisuuden puolesta vuoropuhelun ja ää, avoimuuden keinoin. Kiitos. Sitten Jaakon Saari. Yksi minuutti. Uh, just a moment, please. Just a moment. Pikku hetki vain. Eh, Gons, eh, Rouva Könts, otatteko vastaan sinisen kortin kysymyksen herra Posseltilta? Olkaa hyvä. Kollegin Könts, nur fragen, ob sie weiß, dass die Fide... Haluaisin vain kysyä, tietääkö, että eh, Unkarin hallitus taistelee uusiin lainsäädännön, vaikka sosialistioppositio, niin kuin lehdistä lukein, luin, tekee yhteistyötä Jobikin kanssa ja haluaisin nyt kuulla kannanottone tähän. Nagyon rövid lehet a válaszom. Nem. Ihan lyhyesti. Vastaus on ei. Tätä yhteistyötä ei Unkarin parlamentissa ole siksi, että joppikin kantoja ei sosialistinen ryhmä voi paitsi tässä kysymyksessä myöskään missään muussa kysymyksessä hyväksyä. Fidesin hallitus joka on nyt siirtymässä poliittisia ääriliikkeitä kohti. Monet poliitikot haluavat estää näitä toimia kaikin hinnalla millä hyvänsä. Ja poliisi on esimerkiksi ensin hyväksynyt Gay pride paraati. No, minä en ehdi tästä nyt puhua tämän enempää, koska aika loppuu. Kiitos. Prego, onorevole Jakonsari.

Grazie. La parola all'onorevole Head. Kiitos ja sitten Head, yksi minuutti. Kiitos. Minulle homojen, lesbojen ja transhenkilöiden oikeuksista on paljon tärkeämpää puhua täällä kuin vaikkapa maitokiintiöistä. Ja kyllä, herra Busutil, kyllä meidän täytyy saada puhua myös tunteella. Päivittäin unionin kansalaisiin kohdistuu vainoa vain siksi, ketä he rakastavat. Heitä vainotaan ja jopa murhataan. Vuonna 2012 Eurooppa ei ole vielä päässyt tämän pidemmälle tässä asiassa. Meillä on tärkeä syrjimättömyysdirektiivi, joka on jäänyt äh, neuvoston kirjoituspöydän laatikkoon, koska äh, neuvostossa on vastustusta Unkarissa uudessa perustuslaissa todetaan, että avioliitto kuuluu vain naiselle ja miehelle. Latviassa Liettuassa on lakiehdotuksia, joiden äh, perusteella halutaan kieltää tiedottaminen homoseksuaalisuudesta. Ja puhutaan aina perheestä kun puhutaan kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta, niin tämä koskee perheitä, mutta ei kaikkia perheitä, koska perheen määritelmä ei ole todenmukainen todellisuutta heijasteleva. On valitettavaa, että EU yhteistyössä kaikkia oikeuksia ei kunnioiteta. Meidän täytyisi kyllä nyt siivota oma pihamme ennen kuin vaadimme sitä muilta. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitos. Sitten Tomseen yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Euroopan unioni on aina taistellut demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta ja siksi meidän täytyy myös tämä homofobia päätöslauselma hyväksyä. hbt henkilöitä ei saa syrjiä heidän seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi, mutta näin tapahtuu silti edelleen. Heihin kohdistuu väkivaltaa, nöyryytystä, joka perustuu vain heidän seksuaaliseen suuntautumiseensa. Näin tapahtuu kaikkialla Euroopassa. Ja meidän Euroopassa täytyy todella pysäyttää tällainen ko- kohtelu. Jos me emme lopeta syrjintää, niin emme voi sitä myöskään odottaa muilta. Tanskassa olemme hyväksyneet lain, tai nyt kesällä tulemme hyväksymään lain, eh, joka mahdollistaa sen, että homot voivat avioitua kirkossa. Eli tässä poistetaan yksi este eh, syrjimättömyydeltä. Ja meidän tulee todella eh, kunnioittaa näitä yhteisiä yhteiskuntiemme arvoja. Kiitos. Grazie. La parola on... Kiitos. Sitten Darden yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kuten komission jäsen muistutti, niin Belgia on kauhuissaan siitä, mitä tapahtui tälle nuorelle miehelle 22. huhtikuuta homoseksuaalisuutensa takia. Tämä on todella esimerkki, dramaattinen esimerkki homofobiasta ja siitä, että vaikka homofobia aliarvioidaan, niin se on todellinen asia ja todellakin olemassa. Tämä on koskettanut Belgiaa ja Belgiassa Kuten muissa suurimmassa osassa jäsenvaltioita, homoja nykyäänkin syrjitään tai heihin kohdistetaan jopa fyysistä väkivaltaa. Pitäisi suojella kansallisesti ja torjua kansallisesti homofobiaa ja tukea LGBT-henkilöitä. Täytyy noudattaa syrjimättömyysperiaatetta ja suvaitsevaisuusperiaatetta homofobian torjunnassa. Syrjinnän vastainen direktiivi on tässä tärkeä asia ja haluan, että muistetaan myöskin sosiaalinen, sosiaalisen vuoropuhelun foorumi. Kiitos. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Sinclair. Thank you, uh, Madam Chairman. Kiitos puhemies. No, itsekin kuulun näihin henkilöihin ja todellakin allekirjoitan kaiken, mitä täällä on sanottu, paitsi ehkä sen, mitä Pösselt sanoi. Minun huolenaiheenani on kuitenkin se, että täällä kuulee aina suuria sanoja siitä, että homofobia on huono asia, mutta mitä sitten tapahtuu käytännössä? Minä olen ollut kahden homofobisen hyökkäyksen uhri siitä lähtien, kun liityin Euroopan parlamenttiin. Ja valitettavasti asun maassa, niin kuin paronitar Ludford totesi, eh, on sanottu, että Britannia olisi paras maa homoille asua, mutta valitettavasti ei ehkä voida ihan kaikista muista sanoa näin. Mainitaan muun muassa Ukraina, ja Puola, jotka nyt toimivat jalkapallon EM-kisojen isäntämaina. Jotkut Euroopan unioninkin edustajat ovat sinne lähdössä. Ja nyt on varoitettu homoja matkustamasta noihin maihin. Miksi sitten täältä lähtee edustajia Ukrainaan? Eikö Euroopan unionin pitäisi kokonaisuudessaan poikotoida jalkapallokisoja tämän asian takia? Grazie. La parola all'onorevole Morganti. Kiitos. Seuraavana Morganti, olkaa hyvä. Presidente, è sicuramente giusto. Kiitos puhemies. Tietysti meidän on taisteltava syrjintää vastaan ja on tuomittava kaikenlainen väkivalta, mutta on kuitenkin tiettyjä seikkoja, mitä ei saa unohtaa. Meillä on perhe, joka pitää ymmärtää miehen ja naisen muodostamana liittona ja siihen sitten tulee lisäksi lapsia. Kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä eivät voi sellaista perustaa. He voivat asua yhdessä ja heidän parisuhteensakin voidaan jollain tavoin vapaaehtoisesti tunnustaa, mutta kyseessä ei ole avioliitto ja lasten adoptointi ei ole mahdollista. Nyt ei voida toimia luonnon vastaisesti, jonka mukaan pitää olla mies ja nainen, jotta voidaan uutta elämää luoda. Ja joskus tässä on täysin absurdeja ajatuksia, kuten miehet, jotka ovat äitejä. Tässä on toimittava luonnon mukaan. Kiitos. Chikova. Plasiko. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán minister, pani... Kiitos, puhemies. Hyvä ministeri, komission jäsen, puhemies. Kuuntelin oikein mielelläni teidän mielipiteitänne. En aio puhua EUn ulkopuolisista maista, koska EUssakin on homofobiaan liittyviä ongelmia. Viime viikolla Slovakian parlamentin jäsen piti puheenvuoron ja siinä hän sanoi, että homoseksuaalit ovat sairaita ihmisiä, jotka tulisi teljetä jonnekin. Eli meidän ei tulisi pitää huolta EUn ulkopuolisista alueista, vaan EUn omista alueista. Minua aina tällaiset lausumat yllättävät. Kun tapaan ihmisiä, en mieti heidän seksuaalista suuntautumistaan. Kun tapaan ystäviä, en esitä heille kysymyksiä tähän liittyen. Minulla on sellainen asenne, että ihmisiä, joita tapaan, jotka ovat ystäviä, niin he ovat kunnollisia ihmisiä, heillä on samanlaisia mielipiteitä elämään liittyen. Ja tästä syystä olen hyvin surullinen tietoinen, että nämä yhteisöt joutuvat tällaisten äärihyökkäysten kohtauksi, ei, kohteeksi ei ainoastaan äh, ääriliikkeiden edustajien, vaan myöskin poliitikkojen taholta äh, tässä herää kysymys siitä, että jos EU-jäsenvaltioiden laki ei voi hoitaa äh, näitä asioita kuntoon, niin ehkä meidän tulisi sitten säätää lakia EU-tasolla, koska tätä ei välttämättä voida hoitaa yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla. Grazie, la parola all'onorevole Prendergast. Seuraavaksi Prendergast. Thank you, uh, Kiitokset puhemies. Vuosi toisensa jälkeen me seisomme täällä esittämässä lausuntoja tuomitsemassa yksilöiden ja valtion viranomaisten homofobiset teot. Olemme joutuneet jopa seuraamaan kehitystä Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja EUn naapurimaissa. Äskettäin Euroopan tämän alan interryhmän edustajana laadimme videon ja olin ilolla mukana esittämässä sitä tämän talon kollegoille ja neuvostonkin edustajille. Me haluamme työskennellä heidän hyväkseen. Kuten neuvoston edustaja totesi, syrjintä sukupuolisen suuntautumisen perusteella ei tapahdu pelkästään työpaikalla, joka on EU-lainsäädännön piirissä, vaan yhtäläisen kohtelun periaatteen toteuttaminen heidän uskonnostaan, sukupuolisesta suuntautumisesta, iästä tai muusta riippumatta pätee muuallakin. Minä en taivu niiden argumentteihin, jotka sanovat, että nämä ovat subsidiariteetin piiriin kuuluvia kysymyksiä. Varmasti vastavuoroinen eh, statuksen tunnustaminen edellyttää meidän lainsäädäntömme vahvistamista. Kiitos. Grazie, onorevole Cornellis. Kiitos sitten Cornelissen. Thank you, Chair. Um... Kiitos puhemies. Viime sunnuntaina olin Ukrainassa ja toivoin, että olisin siellä voinut osallistua ensimmäistä kertaa Pride-kulkueeseen niiden uskaliaiden rohkeiden ihmisten kanssa, jotka uskaltavat siellä puolustaa homojen oikeuksia. Valitettavasti Pride-kulkue peruttiin, koska yli 500 kansallismielistä ääriliikkeen edustajaa uhkasi mielenosoitusta, eikä poliisi kyennyt suojaamaan mielenosoittajia tai ei halunnut suojata. Eikä tämä ole ainoa seikka. Ukrainassa käsitellään myös kahta lainsäädäntöehdotusta, jotka koskevat Eh, homoseksuaalisuudesta tiedottamisen kieltämistä, mikä tekisi elämän homoille ja lesboille maassa vielä vaikeammaksi. Edellisenä viikonloppuna olin muun muassa Moldovassa. Sekin on eurooppalainen maa, jossa halutaan eurooppalaiset siteet, halutaan vapaata kauppaa, vapaa matkustaminen ilman viisumia. Ja minä haluankin kysyä Euroopan komissiolta, eikö voitaisi tehdä täysin selväksi, että vapaa kauppa ja vapaa liikkuminen kulkevat käsikädessä vapauden kanssa, joka koskee kaikkia kansalaisia, mikä heidän sukupuolinen suuntautumisensa sitten onkaan. Kiitos. Grazie. Kiitos. Sitten Miranda. Gracias, presidenta. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. On hyvin kiinnostaa tämä ehdotus, että laajentaisiin direktiiviä, jolla torjutaan syrjintää. On hyvin tärkeää, että tämä saataisiin eh, taas liikkeelle tällä tavoin. Minä olen ylpeä siitä, että olen tämän parlamentin LGBT-interryhmän jäsen ja taistelen homofobia vastaan. Viha, kaltoin kohtelu, väkivalta, fyysinen ja verbaalinen sellainen, töistä irtisanominen, kaikkea tätä vastaan pitää taistella vapauksilla, kokoontumisvapaudella ja kohtelun tasapuolisuudella. Kahden päivän välein ihminen tapetaan maailmassa homofobiaan liittyvästä syystä ja monessa maassa vielä tuomitaan kuolemaan homoseksuaaleja ja tämän takia Euroopan jatkettava tällä tiellä on varmistettava LGBT-ihmisten oikeudet ja vapaudet ja minä annan kaiken tukeni heille ja heidän tukijoilleen. Kiitos. Grazie. La parola alla commissaria Reding. Kiitos sitten komission jäsen Reding. Madam President. Rouva puhemies. Täällä vallitsi melkeinpä yksimielisyys puhujien keskuudessa. Homofobialle ei ole sijaa Euroopassa, ei avoimessa eikä piilotetussa muodossa, ei missään jäsenvaltiossa, eikä myöskään niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat uusia EU-perheessämme, ei ketään kansalaista vastaan, äh, olipa hän missä tahansa EU-ssa tai EUn ulkopuolisissa maissa, jotka haluavat ylläpitää suhteita kanssamme. Ja tein omassa puheenvuorossani selväksi ja siteerasin rouva Ashtonia, joka säännöllisesti puuttuu konkreettisiin asioihin näissä valtioissa. Rouva puhemies, koska olen kaikesta samaa mieltä, en aio toistaa kaikkea sitä, mitä on sanottu, mutta täällä esitettiin yksi kysymys, johon olen jo useaan otteeseen kirjallisesti vastannut, mutta ehkä olisi tärkeää vastata tässä salissa, jotta asia olisi selvä. Tämä liittyy yhteyteen vapaan liikkumisen direktiivin ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden liiton tunnustamisen direktiivin välillä on taattu oikeus EUn kansalaisille ja heidän perheen jäsenilleen liikkumisen suhteen ja tällainen tunnustaminen sillä ei ole mitään merkitystä tämän direktiivin täytäntöönpanon suhteen. Artikla 24 direktiivissä varmistaa sen, että samaa sukupuolta olevat pariskunnat, jotka käyttävät hyväksi tätä vapaan liikkumisen oikeuttaan, heillä on samat oikeudet tämän sopimuksen puitteissa kuin samaa sukupuolta olevat henkilöt vastaanottavissa jäsenvaltioissa. Ja se, että tätä oikeutta on käyttänyt hyväkseen, ei tarkoita sitä, että samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla olisi vastaanottaja jäsenvaltiossa äh, suurempia oikeuksia kuin ne oikeudet, joita valtion omille kansalaisille naisille on taattu. Ja avioliiton tunnustaminen, se ei kuulu vapaan liikkumisen direktiivin piiriin. Ja jotta tätä täytäntöönpantaisiin asianmukaisella tavalla, jäsenvaltioiden ei tarvitse tunnustaa näitä liittoja, niiden täytyy vain taata äh, maahan pääsy ja oleskeluoikeus niille pariskunnille ja heidän perheenjäsenillensä mukaan lukien puolisot ja kumppanit, riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden on annettava oleskeluoikeus yhteisön kansalaisen kumppanille puolisolle mutta jäsenvaltion ei ole pakko tunnustaa avioliittoa kansallisen lakinsa puitteissa. Eli tämä on se juridinen kysymys. Ja kun juridinen kysymys, kun sitä ei käsitellä oikealla tavalla, niin mitä sitten voi tehdä? Annan konkreettisen esimerkin. On tapaus, jossa Puolan viranomaiset kieltäytyi antamasta siviilistatusta henkilöille, jotka halusivat rekisteröidä parisuhteensa jäsenvaltiossa, jossa tämä on mahdollista. Komissio on puuttunut asiaan, ollut yhteydessä viranomaisiin, sanonut, että tällainen käytäntö ei ole linjassa perheoikeuden kanssa – perheoikeuksien kanssa ja Puolan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että he ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta tällaisia tapauksia ei vastaisuudessa tulisi. Eli tämän sanon teille vain selittääkseni, mitä laki sanoo ja selittääkseni, mitä me voimme tehdä ilman, että nyt synnytetään myrskyä vesilasissa millä tavalla me voimme puuttua asioihin jäsenvaltioissa, jotta jäsenvaltio muuttaa käytäntöjään silloin, kun käytäntö ei ole linjassa eurooppalaisten lakiemme kanssa. Grazie, komissaari. Kiitokset. Ja seuraavaksi ministeri Vammen. Fru Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä komission jäsen. koska saan esittää lyhyen yhteenvedon siitä, minkälaisen vaikutelman että vien tästä keskustelusta neuvoston. Haluaisin aivan aluksi ilolla todeta, että saman tekevää onpa kyseessä parlamentti, neuvosto tai komissio, joka tapauksessa olemme samaa mieltä, näkemyksemme on sama, eli syrjintää on torjuttava ja perusoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää ja perustavanlaatuista eurooppalaisessa yhteistyössä. Tämän keskustelun puitteissa ilmaisinkin jo aiemmin selvästi, että neuvosto on täysin Eurooppa-neuvoston linjoilla tässä asiassa. On oleellista, että yksikään kansalainen ei saa kärsiä – syrjinnästä sukupuolisen äh, suuntautumisensa perusteella. Tämä on oleellinen keskeinen periaate. Ja tässä yhteydessä on hyvin tärkeää myös todeta vielä kerran se, että kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kaikkien Euroopan kansalaisten perusoikeudet säilyvät ja ne turvataan niin lainsäädännön puitteissa kuin myös käytännössä. Tanska puheenjohtajamaana jatkaa työtä syrjinnän vastaisen direktiivin parissa. Sen on määrä olla tärkeä väline nimenomaan työpaikalla tapahtuvan syrjinnän torjunnassa. Olen todennut, että täällä esitettiin aika voimakkaitakin näkemyksiä tänään ja välitän nämä neuvostolle. Samaan aikaan haluan kuitenkin ilmaista teille, että Tanska puheenjohtajamaana toimii perusoikeuksien varmistamiseksi meidän puheenjohtajakautemme viimeiseen minuuttiin asti, mutta luonnollisesti myös jatkossa koko Euroopan hyväksi. Parlamentin jäsenet, komissio, neuvosto, olimmepa kotoisin mistä tahansa, miten ikinä ajattelemmekin, mitä sukupuolista suuntautumista edustammekin, on meillä kaikilla yksi yhteinen tehtävä, nimittäin huolehtia siitä, että homofobia, joka on ollut kammottava osa Euroopan historiaa, ei missään nimessä ole enää jatkossa osa Eurooppaa. Kiitoksia. Kiitokset ministerille ja viisi päätöslauselmaa, jolla keskustelu päätetään. Niistä äänestetään torstaina. Keskustelu on päättynyt. Seuraava